Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin aloitamme äänestyksen, muutama ilmoitus. Hyviä uutisia ja huonoja uutisia. Ensinnäkin onnittelut Evelyn Gebhardille. Hänet valittiin parlamentin varapuhemieheksi. Um, many congratulations. Onneksi olkoon. Ensimmäinen koordinaattorinen kokous oli jo, ja se oli hyvin outoa, siis ilman sinua paikalla, mutta toimitaan hyvissä käsissä. Erityisen lämpimät ottelut Malcolm Harberin puolelta, joka lähetti onnittelut vielä. Onneksi olkoon Eva Paunovalle. Naimisiin menon johdosta Eva ei ole paikalla, joten haluan vain ilmoittaa tämän Onneksi olkoon Eevalle. Kiitos, että teit Eeva-imitaation siinä. Halusin toivottaa tervetulleeksi uuden jäsenen, herra Jasenko Selmovicin. Kiitos. Hän oli hyvin aktiivinen eilen. Lisäksi uusi jäsen Renato Zorro, joka ei ole paikalla tänään, mutta se on toinen uusi jäsen, joten kiitos. Sitten sitten äh, surullisia uutisia. Kerstin Westfall ei voi hyvin, hän saa hoitoa, toivottavasti hän toipuu pian, mutta hän ei ole paikalla täällä kanssamme ainakaan muutaman kuukauteen tietääkseni. Kortti on tuossa. Jos haluatte allekirjoittaa, lähettää hänelle hyvät onnentoitukset. Catherine Styler on tosi hieno lähettää tuo Kerstinille, hän arvostaisi sitä kovasti. Joten jos haluatte allekirjoittaa tuon kortin Kerstinille, niin monet meistä ovat hyvin läheisiä ja ajattelemme häntä. Toivomme, että hän palaa luoksemme terveenä pian. Communications, um, let us start. Siinä ilmoitukset. Nyt otetaan äänestys. Ensimmäinen kohta on vuosikertomus sisämarkkinoiden hallinnoinnista osana eurooppalaista ohjausjaksoa. Excuse me, I need to find my voting. Etsin vielä äänestyskorttin tässä. Minkä? which I don't actually have, for which I apologize. No pahoittelut, minulla ei ole tuota äänestyskorttia, joten ehkä nimetään minun ääneni sitten tuohon loppuun. So maybe my assistant could... Ehkäpä avustajani voisi käydä hakemassa sellaisen. Kiitos. First is compromise. Ensinnäkin kompromissitarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi siitä. No äänestetään tarkistusta 20-23 ensin. 20 puolesta vastaan hyväksytty, 21 puolesta vastaan tarkistetaan. And it's one more minus for me. That falls. Se hylätty hylätty, 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus 23 on poisto, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt sitten kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 72. 72. Kohta 7 puolesta. 72 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 on poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7, kiitos, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta tarkistetaan 36 passed. Hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuo vielä. 37. 37. Passed. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 45 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan. Eikö se ole selvä tulos? Selvä. Tarkistetaan. Tuon. No se on hylätty. Se oli tasatulos.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 tarkistetaan. That falls. Hylätty. Sitten 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 59. False, exactly. Hylätty. Täysin sama tulos. No ainakin tässä ollaan johdonmukaisia. 86 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 60 ja 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 hyväksytty. 4 hyväksytty. 5 hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestetään mietinnöstä näin muutettuna. passed by 30. Hyväksytty 32 ääntä, puolesta kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Onneksi olkoon esittelijälle suuresta, suor, hyvästä työstä. Um, so the second item is the... Seuraava kohta on moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä tällaisen ajoneuvoihin tarvittujen järjestelmien, komponenttien, erillisten teknistyksen hyväksyntä ja Tässä on vain yksi äänestys, mietinnöllisen hyväksyminen koneäänestyksenä. One more to vote. Uh, Philip. Oui. Thank you. And that's passed by 20. Hyväksytty 25, puolesta 9 vastaan, kaksi tyhjää. Tuo meni nyt sitten täysistuntoon. Kiitos. Kiitos. Um, thank you. Um, just to... Kiitos. Tiedoksi niille, jotka eivät olleet valiokunnassa eilen. Tietoja on liikkeellä, jotka eivät ole selkeitä siitä, mistä sovittiin Euroopan parlamentin lehdistöpalvelut tulevat julkaisemaan yksityiskohtaisen lausunnon minulta, jossa pyritään selittämään yksityiskohdat siitä, mitä on nyt, mistä nyt on sovittu, jotta kaikki käyttäjät ymmärtävät äh, ne tarkat sanamuodot, joista on sovittu, sillä tiedän, että tämä selkeyden puute aiheuttaa huolta. Kiitos. Okay, colleagues, uh, we continue and now the... Kiitoksia hyvät kollegat. Näin voidaan jatkaa seuraavaa kohtaan esityslistalla ja ainoan sellaisen, joka on FinTech. Teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen on kyseessä. Kyseessä on Ekonilta oleva mietintö meillä esittelenä on Dita Sharanzova. Ole hyvä. So I'm here. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen täällä nyt siis eh, esittelemässä FinTech eh, IMCO-lausuntoluennoksen ja se on myönteinen eh, fintech on rahoitusmarkkinoiden tulevaisuudelle hyvin tärkeä niin kaupalle kuin vähittäiskaupallekin. Se tekee investoinnit, pankkitoiminnan, kaupankäynnin helpommaksi ja halvemmaksi meille kaikille. Näin yritysten on helpompi saada myös rahoitusta ja lainoja. Tietenkin jotkut pankkialalla eivät tästä pidä, haluavat jättää uudet markkinatoimijat pois pelistä, mutta tämä ei tietenkään ole ei kuluttajien eikä pankkien edun mukaista pitkällä aikavälillä. En voi kuvitellakaan, että palattaisiin aikaan ennen pankkiautomaatteja ja minun lasteni on vaikea kuvitella, että oli sellainen aika, jolloin ihmiset eivät hoitaneet kaikkia pankkiasioitaan digitaalisesti globaalisti. Meidän täytyy tukea tätä muutosta, joka kulkee käsi kädessä digitaalisten sisämarkkinoiden kanssa ja mm, näin tässä lausuntoluonnoksessa toteankin. Komissio pyrkii poistamaan rajoja fintekin äh, transnationaaliselta äm, luonteelta tässä ei saa tukea vain yhtä teknologiaa. Kun ajatellaan maksujärjestelmää, yhteistä eurooppalaista maksualuetta, niin meillä ei ole vielä aidosti eurooppalaista maksujärjestelmää, niin kuin Yhdysvalloilla esimerkiksi on ja muillakin mailla. En siis halua mitään PayPal-järjestelmää, joka olisi aika keinotekoinen Euroopassa. Sitä en toki tarkoita ja sitten tässä lopussa puhutaan suuntaviivoista vahvalle eh, kuluttajan suojalle, mitä tulee eh, koko tähän kokonaisuuteen. Ehm, tässä otsikossa on pieni virhe. Payment on korvattu sanalla customer, maksusanalla asiakas, mutta tämä tullaan korjaamaan luonnollisesti. Kun puhutaan eh, eurooppalaisista transaktioista vuodesta 2018 alkaen, Mm, niin äh, äh, tässä on ollut huolenaiheita sähköisen kaupan alalla. Jos kaikki joutuvat äh, käyttämään tällaisen PIN, pohjaisen varmistuksen jopa alle 10 euron maksuille, niin tätä pidetään liiallisena. Totta kai petoksia vastaan halutaan taistella, mutta Eh, tässä ei saada kuitenkaan mennä niin pitkälle, että kuluttajat kärsivät. Eli tässä kyllä eh, myös riski täytyy ottaa huomioon ja riskin suhteellisuus. Jos eh, netistä tilaan tuotteen ja kauppa on vastaava kuin aiemmin, niin ei tässä mitään ylimääräisiä turvajärjestelmiä tarvita. Eli nyt meidän täytyy antaa mahdollisuus tällekin, tällekin järjestelmälle kasvaa. Ja puheenjohtaja, te näette tästä tekstiluonnoksesta niin myös fintekin perusperiaatteet ja Toivoisin, että kollegat tekisivät teknisiä tarkistuksia halutessaan ja minä tulen itsekin tekemään tarkistuksia muun muassa joko ja muiden asioiden suhteen tarkistuksia tarvitaan äh, luonnoksen parantamiseksi vielä. Ja mm, todella äh, pyydän tukea myös sitten näille tuleville tarkistuksille. Kiitos oikein paljon ja nyt äh, haluan käydä keskustelua. the shadow and Kiitoksia Evan Stefani JPPstä varjoisettelijana. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ja näin alkuun haluaisin kiittää Dita Charanzovaa tästä erinomaisesta työstä alussa ja myönteisestä lausunnosta, jossa ymmärretään fintekin merkitys Euroopan rahoitussektorin ja yhtenäismarkkinoiden kilpailukyvylle. Ennen kuin keskustellaan sääntelykehyksestä, meidän tulee kaikkien ymmärtää seuraava asia. Innovoijat rahoitusalalla pitävät teknologian myönteisenä asiana ei pelkästään sen itsensä vuoksi, vaan he ymmärtävät, millä tavalla tämä palveluala toimii tai ei toimi. Ja siksi tämä tarjoaa erittäin näppäriä ratkaisuja sisämarkkinoille. Fintech-yritysten innovatointi merkitsee sitä, että se tarjoaa parempia rahoitustuotteita eh, tehokkaammin ja matalimmin kustannuksin. Fintech-yritykset, jos ne haluavat olla todella kilpailukykyisiä rahoituslautoksia, niin ne täytyy saada myöskin kuluttajan luottamuspuolelleen. Ja tässä suhteessa sääntelijän rooli on eh, tärkeässä asemassa. Vaikka ylisääntely voi tukahduttaa kasvun, ja meidän täytyy saada kuluttajien luottamus taaksemme, niin me tarvitsemme myös tällaista selkeästi määriteltyä sääntelykehystä. Minusta tässä voidaan mennä vielä enemmän yksityiskohtiin tarjoten selkeitä spesifikaatioita ja ohjenuoria sen suhteen, millä tavalla tulisi toimia. Loputekstissä haluaisin nähdä konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, miten komission ja eurooppalaisten pankkiviranomaisen pitäisi toimia, varsinkin sääntely standardeissa, kun tunnistetaan asiakkaat ja tarkastetaan direktiivi vuodelta 2018 ja sen sisältöä. Meidän täytyy saada aikaiseksi paremmat vaatimukset, jotta voidaan lopettaa poikkeudet, jotka liittyvät vahvaan asiakkaiden tunnistamiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että ei ole helppoa luoda selkeää sääntelykehyksiä, joka määrittelee sekä fintech-startupit että pankit ja samalla luo turvallisen ympäristön kuluttajille. Tästä syystä me tarvitsemme yhteistyöhenkeä ja joustavuutta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja sitten SD-ryhmän nimissä Nikola Danttivarjoista. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Charansovaa tekstistä se on hyvä lähtökohta työllemme. Ja todennäköisesti tämä työ tulee intensiivistä tulevina viikkoina. Digitaalinen vallankumous vaikuttaa jokaisen alueeseemme ja muuttaa myöskin rahoitusalaa. Ja se muuttaa tapa, jolla käyttäjät pääsevät käsiksi rahoituspalveluihin ja tuotteisiin. Se muuttaa todellakin tätä kaikkea hyvin radikaalisti jotkut ihmiset määrittelevät fintechin rahoitusteknologian kehittyviksi markkinoiksi, muut puhuvat 2000-luvun rahoitusalasta. Tämä on hyvin laajalle levinnyt äh, ilmiö, johon kuuluvat nämä SWIFT-maksut älypuhelinten avulla kohti epätavanomaisia maksumuotoja, kuten joukkorahoitus, ja teknologiset innovaatiot, jotka liittyvät muun virtuaalivaluuttoihin ja vakuutuksiin. Tämä on siis uraa uurtavaa toimintaa ja se vaikuttaa myös perinteisiin rahoituslaitoksiin voimakkaasti. Se tuo mukana mahdollisuuksia uusille palveluille, joita aikaisemmin ei pystytty kuvittelemaankaan. Ja sen merittinä on tuoda uusia palveluita ja ihmisille, joten Tämä on jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja EU ei voi vain seistä tumput suorina, kun katsotaan pääomamarkkinoita ja digitaalisia sisämarkkinoita, niin siinä tämän, tällä meillä pitää olla keskeinen rooli. Vakaus on myös tärkeä. Meidän pitää edistää kasvua, erityisesti mitä tulee eurooppalaisiin teknologiayrityksiin, pk-yrityksiin ja startup-yrityksiin. Meidän tulee varmistaa, että kuluttajilla on täysin luottamus, jotta varmistetaan, että on reilumpaa laajentumista. Ja meillä pitää välttää petostapaukset myös, joten ennen kaikkea meillä pitää olla eurooppalainen lähestymistapa, mitä tulee teknologisiin innovaatioihin, joita rahoituspalveluilla käytetään. Tämä pitää olla oikeansuhtaista ja se pitää luoda, kun on oikeuden perusta niille, jotka sijoittavat fintechiin, startup-yritykset, pk-yritykset siis, uudet foorumit ja käyttäjät tarvitsevat varmoja ja turvallisia sääntöjä, jotta heitä voidaan suojella kunnolla. Tässä Euroopassa kehyksessä meidän pitää odottaa myös tärkeää periaatteita, joka on kuluttajan aseman keskeisyys, kuten mainittu fintech, tarjoaa palveluita, jotka lisäävät toimivallisuuksia perheille ja yrityksille saada pääsy tiettyihin palveluihin. Se helpottaa arkea ja tarjoaa räätälöityjä tuotteita ja palveluita. On tärkeää, että on myös toisaalta suojatoimenpiteitä kuluttajille ja ennen kaikkea heillä on oikeus saada täydet tiedot. Erityistä huomiota pitää kiinnittää peer-to-peer-lainaamiselle, joukkorahoitukselle ja sosiaalisille joukkolainoille, jotka ovat vaihtoehtoisia rahoitusvälineitä, joita käytetään yhä useammin. Meidän pitää varmistaa, että kuluttajien säästöt ovat turvassa, että heidän maksunsa ovat turvallisia ja meidän pitäisi kiinnittää huomiota myös siitä käytetään enemmän dataa digitaalisissa alustoissa, erityisesti fintech-alalla pitäisi olla täyttä yksityisyyden suojaa noudatettavissa noudattaen nykysääntöjä. lopuksi viimeisempänä, mutta vähäisimpänä meidän pitää tarkastella algoritmien käyttöä rahoitusalalla erityisesti robotiikka-alalla tarvitaan erityisiä sääntöjä, että varmistetaan täysi avoimuus siitä, kun näitä tietoja käytetään ja täysin täydet tietoja tarjota kuluttajille. Kyseessä on ekosysteemi, joka koostuu tasapainoisista säännöistä. Tämä on hyvin tärkeää, jotta varmistetaan, että kuluttajat voivat käyttää kaikkia mahdollisuuksia, joita startup-yritykset tarjoavat fintech-alalla ja uusissa digitaalisissa alustoissa, erityisesti rahoitussektorilla. Kiitos. Kiitoksia Nikola Tantti. Voinkohan antaa puheenvuoron nyt sitten Dan Daltonille ESR nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Vikin puolesta, joka joutui lähtemään lehdistöä hoitelemaan tuonne ulkopuolelle. On tärkeää, että että innovaatisia teknologioita käytetään rahoitusalalla kuluttajien ja yritysten hyödyksi. Viki tukee esittelijää siinä, että nämä pää periaatteet ovat hyviä, tarvitaan teknologian neutraali lähestymistapa, mutta hän haluaisi tukea innovatiivista lähestymistapaa, joka katsoo tulevaisuuteen. On tärkeää, että vastaamme teknologian muutokseen mm, ja kun ajatellaan kolmansia maita, meillä täytyy olla myös niiden järjestelmään sopiva yhteisjärjestelmä. Singaporesta Abu Dhabin esimerkiksi tämä sandboxing on käytössä. Ja meidän täytyy olla varovaisia, kun puhumme Euroopan laajuisesta nettipankkijärjestelmästä. Konvergenssi on tärkeää, mutta se ei saa häiritä nykyisiä ja olemassa olevia maksujärjestelmiä, PayPal ja muut vastaavat innovatiiviset maksujärjestelmät voivat olla todella hyödyksi kuluttajille ja tällainen nämä uudet toimijat markkinoilla ovat tervetulleita. Sitten sandboxing ja regtech. Sandboxingia on käytetty Euroopassa fintech-tuotteiden testaamiseen todellisissa olosuhteissa yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Portugalissa. Ja on tärkeää vaihtaa parhaita käytäntöjä ja todella oppia näistä kokeiluista niin, että muuallakin Euroopassa saadaan tätä tietoa. Ja meidän tulee tukea innovaatioita Rektekin kautta Kaikesta tulee yhä automatisoituneempaa ja rektekiä voidaan käyttää tehokkuuden parantamiseksi, joten Viki saattaa tehdä tähänkin liittyvän tarkistuksen, mutta yleisesti ottaen hän tukee esittelijän tai valmistelijan linjaa. Kiitos. Kiitoksia Dan. Ja nyt kollegat saavat puheenvuoron. Maria Grappini ensimmäisenä. Kiitoksia Aloita kommenttini otsikosta. Minä eh, en usko, että teknologia suoraan vaikuttaa rahoitussektoriin, vaan se vaikuttaa myös talouteen. Kaikki, mitä rahoitussektorilla tapahtuu, vaikuttaa talouteen. Eilen tapasin Euroopan maksuviraston edustajia ja siellä kritisoitiin direktiiviä joka tulee voimaan vuonna 2018. Siinä viitattiin esimerkiksi pk-yrityksiin ja siihen, että sähköinen kaupankäynti on edelleen hankalaa pienasiakkaille, äh, mikroyrityksille ja niin poispäin. Monet kerta kaikkiaan vain luopuvat ostosten teosta tätä välinettä hyödyntäen. Meillä tulisi olla jonkun verran turvamenettelyitä, joissa käsitellään näitä kyseisiä riskejä, koska mehän kaikki tiedämme, että kun halutaan äh, ottaa paljon erilaisia takeita käyttöön, niin silloin itse kehitys jumiutuu. Tulee myös tarkastaa sitä, mitä yksityisellä puolella tehdään maksupalveluissa. Minä en ole mikään pankkisektorin ylin ystävä. Minulla oli todellisia ongelmia, kun työskentelin siellä. Mutta jään odottelemaan innolla sitä, mitä varjoesittelijöilläkin saattaa olla tästä asiasta sanottavaa tähän lausuntoon. Euroopan maksuliitto jo kritisoi tätä direktiiviä, joka hyväksyttiin vuonna 2016. Käsittääkseni meidän täytyy kehittää rahoitusteknologiaa, mutta samanaikaisesti meidän ei tule ajatella pelkästään vaikutusta rahoitusalaan, vaan myös koko talouteen. Sillä rahoitusalan pitäisi pohtia myös sitä, millä tavalla sen kehitys vaikuttaa talouteen. Jään odottelemaan esittelyiden näkemyksiä. Kiitoksia. Haluaisiko komissio nyt sanoa muutama sanan asiasta? Please. Thank you very much. Kiitos olemme tarkastelleet esittelijän ehdotuksia. Ja periaatteessa meillä ei ole suuria ongelmia tämän ytimen ja suunnan kanssa. Korostaisimme myös sitä, että paljon on saavutettu jo, jos ajatellaan sitä, että otan käyttöön kehykset, jotka edistävät innovaatiota. Samalla, kuten edellinen puhuja jo sanoi, ottaa huomioon laajemmat taloudelliset vaikutukset ja mitä hyötyjä tällä on yhteiskunnalle kokonaisuudessaan, että on näitä innovaatioita. En tiedä, haluatteko, että minä kommentoin kutakin kuutta kohtaa ehdotuksessa. Voisin tehdä sitä niin lyhyesti. Selvä, hyvä. Ensimmäinen kohta, siinä ei ole ongelmia meillä. On selvää, että Tämä on suuri muutos rahoitusalalla, mutta myös taloudessa kaiken kaikkiaan. Ja meidän pitää kaiken kaikkiaan suhtautua varovaisesti, mitä mahdollisuuksia on taloudelle kokonaisuudessaan, mutta ehkäpä myös yksilöllisille toimijoille, kun katsotaan näitä peer-to-peer vertaismaksuja ja sitä käytetään uusia teknologioita. Työpaikkojen lomispotentiaali, kasvupotentiaali, kyllä samaa mieltä siitä. Ei pitäisi millä tapaa estää tai yrittää hidastaa noita uusia kehityssuuntia. Tavoitteena suojella työpaikkoja. Näissä perinteisissä firmoissa perinteisellä haluamme saada aikaan innovaatiota, levittää sitä kaikkialle talouteen mukaan lukien perinteiselle rahoituspankkisektorille, mutta myös uusille tulokkaille. Sitten se, että poistetaan olemassa olevia esteitä sisämarkkinoilla ja yksilöidään niitä. Kuten sanottua, uutta lainsäädäntöä on tulossa voimaan, erityisesti ajatellen maksupalveludirektiivi numero kakkosta. Se pitää panna täytäntöön ensi vuoden alusta alkaen. Meidän pitäisi tarkkaan valvoa tämän direktiivin seurauksia, mutta jos pitää ennakoida, mitä vaikutukset voisivat olla, kun kehitellään sääntelyteknisiä standardeja, jotka liittyvät siihen, että on turvallista asiakkaan tunnistamista ja toisaalta kolmansien puolien, tai siis kolmansien osapuolten tietojen saaminen. Tässä teemme läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Sitten digitaaliset sisämarkkinat, jotta, jotka soveltuvat myös turvallisuuteen ja kustannustehokkaat ratkaisut, innovaatiset maksusovellukset, teknologian neutraali lähestymistapaan noudattaen. No kyllä, juuri tätä yritämme ajaa PSD2 myötä. SEPA myös antaa oman panoksensa tuohon. Ja kuten Sanna, meidän pitää varmistaa, että nämä kakkostason lainsäädäntötekstit antavat oman osa tuohon tavoitteeseen. Kohta viisi on hieman epäselvempi meille. Lisätarkennusta ehkä tarvittaisiin parlamentilta, no kun me, mitä meidän mielemme tulee, kun viitataan eurooppalaisiin sähköisiin maksujärjestelmiin tai pankkimaksuihin, no, no silloin ajattelemme tätä työtä, jota EKP on suorittanut jo näistä suoramaksuista, joka on hyvin mielenkiintoinen kehityssuunta, mutta myös se mobiilimaksut ovat tässä relevantteja. Sekin on asia, jota seuraamme tarkkaan. Ja oletan, että tämä kohta viisi menee ehkä juuri tuohon suuntaan, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, mitä tarkalleen ottaen odotetaan tapahtuvan. Haluaisin vain korostaa, että avainrooli tässä on EKPllä ja komissio tulee seuraamaan ja tukemaan sitä tietysti. Ja viimeinen kohta, suuntaviivat, no en että ne ovat suuntaviivat, vaan sääntelyyn, tekniset standardit tällä tapaa lainsäädäntö vahvasta tunnistamisesta ja myös pääsystä tilitietoihin. No se on asia, jo, se on työtä, joka meneillään ehdotus tulee kyllä pankkiviranomaiselta, joka tulee ensi kuussa, joten muutaman viikon kuluttua ja tätä tarkastellaan tarkkaan komissiossa ja tulemme tekemään yhteistyötä Ekon valiokunnan kanssa Markus Ferberin johdolla varmistaaksemme, että meillä on tasapainoinen lähestymistapa näillä näissä teknisissä standardeissa. Kiitos. Kiitoksia komissio. Dita, haluatko nyt sitten tehdä yhteenvedon keskustelusta? Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita esittämistänne huomioista. Keskustelusta mielestäni ilmeni, että olemme oikeilla raiteilla Marian kanssa olen samaa mieltä, että tässä tarvitaan, tai tämä on hyvin laaja ala, mutta samalla täytyy muistaa, että kyse on IMKon lausunnosta, eli meidän tulee Nikolankin niin sanojen mukaan, ja häntä tuen todella keskittyä tähän kuluttajaulottuvuuteen asiassa. Niin kuin sanoin, luonnoksessa olen keskittynyt ennen kaikkea Fintekin perusperiaatteeseen, ja olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että tiettyjä suosituksia ja ihan konkretiaa tähän tekstiin tulee lisätä ja siksi odotankin kiinnostuneena teidän ehdotuksianne ja tarkistuksianne. Ei tämä ole mikään kiistanalainen asia ollenkaan. Nyt on hyvä hetki tehdä muutoksia tekstiluonnokseen niin, ja useimmat ehdotuksista ne saavat täyden tukeni. Eli toimittakaa minulle tarkistuksia ja tietenkin sitten teen yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia kaikille tästä erinomaisesta keskustelusta. Haluan muistuttaa tarkistustehtämisen määräajasta 7. helmikuuta. Niitä tarkastaa 6.3. ja äänestys 21.3. Kiitoksia. Näin keskustelu on päättynyt ja muistutan teitä siitä, että kokoonnumme uudelleen tänään kello kolme julkisen kuulemistilaisuuden, jossa käsitellään Euroopan 21. vuosisadan standardia. <laughs> Thank you.